Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen, welcome. No niin, tervetuloa takaisin iltapist- iltapäivän kokoukseen. Meillä on kaksi asiaa esityslistalla. Ensinnäkin keskustelu herra Blanco, Jose Blanco Lovesin kanssa, joka on Espanjan liikenneministeri ja siis äh, istuva puheenjohtaja neuvostossa. Ja sen jälkeen sitten sitten rahasta keskustellaan Euroopan investointipankin edustajien kanssa. Ja toivottavasti me nyt sitten puheenjohtajavaltiolta ö, kuulemme, mitä hän haluaa asiassa tehdä ja sitten investointipankin ihmiset sanovat, että ei siihen rahaa kuitenkaan riitä, mutta katsotaan sitten, kun siihen saakka päästään. Ministerin täytyy päästä pois viide, viimeistään 15 vaille jotta hän ehtii Madridiin äänestämään ja senpä takia enem, enemmittä puheitta annan ministerille puheenvuoron ja jäsenet sitten äh, lounaan jälkeen tietysti palailevat vähitellen tänne saliin. Olkaa hyvä, ministeri. Gracias, presidente. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, kiitos paljon, että kutsuitte minut tänne. Minä kävin täällä jo tammikuun 27. päivä, kun Espanjan puheenjohtajakausi alkoi ja silloin minä jo puhuin puheen liikennepolitiikasta. Meillä on prioriteettiasiakirjo, joka on Trion työohjelmaan sävyttämä. Me olemme yhteistyössä tehneet sitä Belgian kanssa. Me Espanja on sitoutunut tämän europarlamentin edessä kertomaan teille, kuinka on edistytty tähän mennessä. 12. helmikuuta vietettiin Kolumbiassa, epävir- pidettiin epävirallinen ministerikokous, johon osallistui myös tämän parlamentin varapuhemies Miguel Angel Martínez ja äh, herra Kalas tästä liikennevaliokunnasta sen jälkeen, kun äh, hänet oli nimitetty tähän 10. helmikuuta tähän virkaan. Käytiin useita keskusteluja, jonka avulla pyrittiin parantamaan turvallisuutta ja kestävyyttä kaupunkiliikkuvuudessa ja pääkaupunkiliikkuvuudessa. Ja sitä myös tuki komission toimintaohjelma. Tuloksena tästä me tulemme laatimaan loppupäätelmä asiakirjan seuraavaan kesäkuun ministerineuvostokokoukseen. Tässä tullaan määrittelemään strategiset toimintalinjat, jossa pyritään noudattamaan toissijaisuusperiaatteita. Ja me haluamme myös myötä vaikuttaa siihen, että pystymme taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja parantamaan Euroopan kansalaistemme elämänlaatua. Epävirallisten kokousten lisäksi on tehty, on pyritty parantamaan myös ilmailuliikenteen turvallisuutta. Me ministerit olemme päättäväisiä jatkamaan toimissamme ja tekemään kaiken voitavamme, jotta voimme taata korkean turvallisuustason ilmailuliikenteessä. Olemme korostaneet, että jos me haluamme parantaa ilmailuturvallisuutta tulevaisuudessa, paras on silloin kohdentaa sitä yhteisen strategian toimin ja kehittää sitä EUn puitteissa. Tässä mielessä olemme sitä mieltä, että jos me haluamme tehokkaasti suojella ja turvata kansalaisia, meidän täytyy käyttää kaiken viimeistä huipputeknologiaa, jolla tulee olemaan keskeinen rooli tässä tehtävässä. Ja näin ollen olemme sitä mieltä, että me haluamme sijoittaa näitä henkilöskannereita lentokentille. Ne ovat yhteistyötukipilareita. Ne myös parantavat ihmisten terveyttä ja turvallisuutta, mutta myös noudattamat ihmisten perusoikeuksia, koska me haluamme suojella näitä EU-tasolla. Ja silloin ne eivät ole niin epämukavia kansalaisille kuin tällä hetkellä voisi kuvitella. Näin ellen me olemme suosiollisia, suosillisesti suhtautuneet Euroopan komission olemme ajatelleet esittää mietinnön Euroopan unionin komissiolle uudesta teknologiasta ja siinä olisi myös lainsäädäntöehdotus, jonka tarkoituksena on laatia yhteiset säännöt Euroopan tasolle. Loppujen lopuksi lopulta haluamme myös korostaa, kuinka tärkeää on kansainvälinen yhteistyö ilmailu, siviili-ilmailuturvallisuudessa kahdenvälisessä toiminnassa, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa, mutta myös monenkeskisissä suhteissa, jos me ajattelemme kansainvälistä ilmailualan järjestöä. Hyvät naiset ja herrat, meillähän on maailmanlaajuinen uhka, mutta meillä pitää olla myös siihen maailmanlaajuinen vastaus. Me tiedämme kaikki hyvin, että 15. ja 17. helmikuuta vietettiin, pidettiin Madridissa 7 kierros neuvotteluissa, joissa puhuttiin ilmailualan palveluista Yhdysvaltojen kanssa. Me, ai, ja sitä edeltävä kokous pidettiin tammikuussa Washingtonissa. Neuvotteluissa on edistytty ympäristökysymyksissä, kilpailukysymyksissä ja yhteiskunnallisissa lainsäädäntömenettelyissä, mutta on kuitenkin tärkeää edota, edetä tuntuvin askelin keskeisissä kysymyksissä EUlle. Esimerkiksi mitkä ovat investointimahdollisuudet lentoyhtiöille ja kuinka paljon on menetetty markkina aloja, markkina-alueita. Me, muista, me haluamme muistaa, muistaa, että Pohjois-Amerikka on meille erittäin tärkeä neuvottelukumppani, mutta tällä hetkellä käydään Brysselissä paraikaa neuvotteluja ja minä uskon, että voimme todellakin edetä huikeasti kaikissa näissä mainituissa kysymyksissä. 25.-27. helmikuuta pidettiin Madridissa eurooppalaisen ilmailualan kokous, jossa puhuttiin yhdestä yhteisestä taivaasta ja siellä oli myös tiekartta teemana, jossa pyrittiin laatimaan aloitteita, että voitaisiin todella toteuttaa tätä EUn strategista hanketta. Tässä on edetty myös tärkeästi, mutta me haluamme myös muuttaa tämän toisen normatiivisen toisen paketin yhdeksi ainoaksi, jossa olisi tärkeitä aikarajoja, määräaikoja, jotta saisimme nopeasti tuloksia pitkälle aikavälille 2009-2014. Näin olemme pääsemässä lopputavoitteeseemme. Eli meillä olisi yksi ainut, yksi ainut taivas koko Euroopalle. Me haluaisimme vähentää e, ilmailuliikenteen huonoja ilmastovaikutuksia ja käyttää myös olemassa olevaa ilmailutilaa hyväksemme. Me olemme edenneet hyvin, mutta haluan myös puhua viimeisestä ministerikokouksesta, joka pidettiin 13, 11. maaliskuuta. Neuvosto hyväksyi linjaukset, jossa puhutaan asetushankkeesta, jossa puhutaan tutkimuksesta ja ennaltaehkäisevästä työstä onnettomuustapauksissa siviiliilmailussa. ilmailussa se myös vakuuttaa tutkijasektorin siitä, kuinka tärkeää on turvata informaatio. Sen pitää olla tuntuva, mutta myös taata turvallinen ja oikea informaatio. Ja sen takia turvallisuusviraston rooli on erittäin tärkeä. Ja se on erittäin tärkeä, jos ajatellaan onnettomuuden uhreja. Olemme myös korostaneet, kuinka tärkeää on kansalaisille se, että heillä on oikeata informaatiota siitä, jotka, niistä henkilöistä, jotka ovat olleet esimerkiksi lentokoneessa sen jälkeen, kun onnettomuus on tapahtunut. Meillä on kokemuksia tästä, kuinka vallitsee hämmennys ja sekaannus ja surru kansalaisten keskuudessa, kun eivät tiedä, mikä on todellinen tilanne, mikä on todellinen tilanne varsinkin jos on kyse perheenjäsenistä, ystävistä. Sen takia me olemme päässeet tässä kysymyksessä kompromissiin tästä säädöksestä, eli me haluamme laatia tietyt aikarajat, minkä ajan sisällä pitää saada ehdottomasti matkustajaluettelo. Mutta komissio suhtaa tietyllä varauksella vähän tämän säädöksen teknisiin suoritusmahdollisuuksiin, mutta toivottavasti pääsemme ensimmäisessä käsittelyssä sopuun tämän parlamentin kanssa ja jos mahdollista jo Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Hyvät naiset ja herrat, haluan myös kertoa teille, että neuvosto on saanut tietoa, missä tilassa ovat neuvottelut turvallisuusnäkemysten nykytilan, nykyneuvottelutilanteesta. Mutta on vielä paljon auki olevia kysymyksiä joistakin perustavaa laatua olevista kysymyksistä ehdotuksista. Näin olemme katsoneet paremmaksi odottaa äänestystä, e, joka käydään tässä parlamentissa tulevan huhtikuun aikana, ennen kuin perehdymme syvemmin tähän tekstiin. Tässä liikenneministeriön neuvostossa on päästy kuitenkin päästy luomaan yleiset linjaukset direktiivihankkeesta, jossa puhutaan mm, kuljetettavista painelaitteista. Me haluamme samalla myös parantaa niiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla EUn sisällä. Sen jälkeen, kun on päästy sopuun tästä voimme toivoa, että pääsemme ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärrykseen tämän parlamentin kanssa, mikäli mahdollista yhä edelleen Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Voin myös kertoa teille, että olemme edenneet ja varmasti lähiaikoina pääsemme sopuun siitä, miten uudelleen luodaan uudet yleiseurooppalaiset verkostot. Direktiiviehdotus on kierroksella, miten voimme tehdä ja siitä, miten voidaan päästä sopuun parlamentin kanssa näistä päätöksistä. Eli ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti tulee käsittelemään sitä ja toivottavasti hyväksyy sen toisessa käsittelyssä. Näin myös Euroopan, tässä liikenneministeri neuvostossa hyväksyttiin ensimmäisessä käsityksessä asetus, joka liittyy, liittyy matkustajaliikenteeseen meri- ja maantieliikenteessä. Espanjan puheenjohtajakauden aikana toivottavasti pääsemme sopuun toisessa käsittelyssä parlamentin kanssa tästä. Ja tämän myötä voimme hyväksyä normit, joiden myötä voidaan taata näille liikennemuodon käyttäjille turvalliset takeet siitä, että myös vammaiset tai liikuntarajoitteiset ihmiset voivat liikkua turvallisesti ja rajoituksetta Euroopassa. Liikenneministeri on hyväksynyt myös yhteisen kannan, joka liittyy suositukseen ja päätöslauselmaehdotukseen, joka hyväksyttäisiin kaksi, joka hyväksyttiin vuonna 2003. Ja sekin merkitsee suurta askelta esimme eteenpäin, joka merkitsee <clears throat> liikennemuotojen vapauttamiseen naapurimaiden kanssa ja se myös Siinä pitää ottaa myös huomioon tekniset ja yhteiskunnalliset normit. Kuten olette voineet huomata, tämä ilmailualan paketti on lähtenyt käyntiin tämän puolen vuoden aikana. Olemme edenneet huimasti turvallisuuskysymyksissä ja tutkimuksissa onnettomuuksissa on päästy myös... Olemme edenneet avoimen taivaan kysymyksessä ja nyt olemme neuvotteluissa toisessa vaiheessa päästäksemme sopuun ilmailualan liikenteen palvelun tarjoajien kanssa. Tarjoajien kanssa. Olemme ottaneet keskustelun keskiöksi kestävyyden ja pysyvyyden ja me olemme edenneet normatiivisissa hankkeissa, jotka tulevat parantamaan meriliikenteen ja maantieliikenteen, bussiliikenteen käyttäjiä, mutta nämä ovat asioita, joissa pitää edetä Euroopan tasolla liikennepolitiikassa, mutta sen pitää olla sopusoinnussa Espanjan puheenjohtajakauden ohjelman kanssa. Haluan teille sanoa, että me olemme tarkistamassa – näitä yleiseurooppalaisia liikenneverkostohankkeita, joista komissio on tehnyt ehdotuksen. Ja me haluamme antaa impulssia tälle prosessille ja myös tuoda esille kriteerit, miten tätä tarkistusta metodologista viedään eteenpäin. Me tulemme järjestämään yhdessä komission kanssa konferensseja, Ensimmäinen niistä pidetään 8. ja 9. kesäkuuta Saragosassa Espanjassa ja siihen tulee osallistumaan ministereitä se EU-sta, kuin myös naapurivaltioista, kuin myös vastuuhenkilöitä komissiosta ja tästä parlamentista. Tämä tuleva tapaaminen antaa meille mahdollisuuden analysoida nykyhetkeä ja tulevaisuutta yleiseurooppalaisissa yleiseurooppalaisten verkostojen tilanteessa. Meidän pitää tutkia metodologiaa, jotta voimme määritellä nämä perusverkostot y los mecanismos de TNT-verkostot ja miten me voimme paremmin toteuttaa niitä ja koordinoida prioriteettihankkeita. Samoin me tulemme analysoimaan, mikä on TNT-verkkojen rooli ja myös mikä tulee olemaan niiden mahdollinen vaikutus EU-naapurimaihin. Tästä tapaamisesta tulee tulosta kesäkuussa. Me varmasti tulemme etenemään tämän lisäksikin muissa kysymyksissä tulevina kuukausina. Tulen kertomaan teille niistä asianmukaisesti sopivana ajankohtana, kun tulen olemaan läsnä kesäkuussa tässä samaisessa valiokunnassa. Kiitos paljon. Minister, thank you very much. Kiitos ministerille tästä. Teille jäsenille, jotka tulitte myöhässä, voin kertoa, että ministerin pitää lähteä 15 vaille, joten meillä on hyvin vähän aikaa joten pyydän teiltä nyt tämmöisiä kolmen minuutin kysymyksiä eikä pitkiä poliittisia puheenvuoroja. Kolme minuuttia jokaiselle ja minä sitten ryhdyn laskemaan puheaikaa ja sitten vasaralla osoitan milloin puheaika päättyy. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri normaalisti sanotaan, että, että palataan asiaan vielä te olette tosiaan hyvin nopeasti palanneet näihin kysymyksiin e, USA, EU-kysymys lentoliikenteessä. Pieni delegaatio oli Washingtonissa. Meillä on kaksi hyvin tärkeää kysymystä vielä auki. Niistä ensimmäinen on se, koska sanoitte, että kilpailualalla on tehty, edistytty tässä tämä, tällainen sopimus, jossa on 25 prosentin yritysten osuus, onko se mahdollista vai onko sopimus mahdollista vain siinä, siinä tapauksessa, että tämä Euroopan osuus on suurempi. Toiseksi tieton, tietojen vaihto SWIFT oli käsittää minun mielestäni hyvin mielenkiintoinen kokemus neuvoston ja, ja parlamentin välillä – ja varmasti jatkossa tulee nyt sitten parlamentin ja neuvoston välillä keskustelu jatkumaan, jotta pystymme välttämään sellaisia ongelmia, joihin SWIFT johti. Ja sitten tämä henkilöskannaus, skanneri, joka meillekin on tärkeä ongelma. Me olemme seuranneet tätä teknologiaa myös käytännössä ja meitä kiinnostaa se, miten neuvosto näkee tämän käytön kaikilla, jäsen, kaikilla lentokentillä ja miten sitten terveyteen liittyvät kysymykset. Sitten lentoturvallisuusmaksuista on hyvä, että asia on edistynyt. Minua kiinnostaisi tietää, onko tämä tärkeä kysymys neuvostossa se- selvitetty, eli kuka suostuu maksamaan siitä jotakin. Sitten matkustajien oikeuksista. Nämä ovat meillekin tärkeä kysymys, mutta oletan, että teidän toimikautenne toisella puoliskolla varmasti tie- ja rautatiekuljetuksiin palataan vielä. Halusin puhua näistä TEN-verkoista vielä esimerk- ja myös tästä Zaragosan kokouksesta. Miten te puheenjohtajana näette onko uusia kriteerejä tai ajatuksia rahoituksen osalta tullut esille, tai onko uusia painotuksia projekteista, joita pidetään etusijaisina tai ensisijaisina projekteina. Ja nämä kaksi tärkeintä kysymystä olivat äh, ensimmäiset. Toivon, että me emme saa taas uutta yhdeksän äh, kohdan prioriteettilistaa eteemme. Kiitos. sosialistipuoli. Kolme puolta, kolme minuuttia. Eh, Kiitoksia kovasti, ministeri, alustuksesta. Jo se, että, että tulette, olette täällä mm, säännöllisenä vieraana, on osoitus sitoumuksestanne tähän toimeenne. niin viime viikolla, siis mitä tulee nyt tähän lentoturvallisuuteen. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne asioiden nykytilasta. Voisitteko kuvitella, että me todella saamme, saavutamme tuloksia tässä tänä lyhyenä aikana? Ja miten te nämä kaksi seikkaa muuten arvioisitte, jotka ovat kaikkein vaikeimpia, eli siis markkinoiden pääsy Yhdysvaltoihin ja sitten toisaalta ja sitten toisaalta nämä, nämä avoimet e, menettelyt, eurooppalaiset lentotoimitukset Yhdysvaltoihin. Ei, ei, tässä vielä olla läheskään perillä. On niin paljon muitakin elementtejä liikenteeseen kuljetukseen liittyen, joita, jotka meidän täytyisi ottaa huomioon. Tästä ajatellen lentoturvallisuutta ja matkustajien turvallisuutta. On koko joukko aiheita, joita vielä näissä neuvotteluissa olisi käsiteltävä. On kysy huoltotiloista. Kongressin muutosytys vaikeuttaa tätäkin asiaa, eli e, maanrajojen ulkopuolella tapahtuva e, puhtavat kunnossa, kunnossapito ja huoltotoimenpiteet. Sitten nämä ten teet. Kaikkihan me odotamme Kaikkihan me odotamme innolla Saragoisan e, kokousta. Siellä odotamme sitten museiden työryhmien työn hedelmien kypsymistä. Tämä keskustelu on erittäin kiinnostava. Me sitä odotamme kiinnostuneena. Tämähän neuvottelut nimenomaan viitottavat sitten tietä tulevaisuuden liikennepolitiikkaan. Voisitte kenties kertoa jotakin myöskin neuvoston näkemyksistä. On behalf of the Liberal... Liberaaliryhmän puolesta Rova Bilbao. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää ministeri Blanco ja kiitos paljon kaikista tiedoista ja selvennyksistä. Haluaisin ehkä vähän konkretisoida jotakin tähän lisää. Minä puutun siihen, mistä Äh, mainitsitte, kun puhuitte TNT-verkostoista. Haluaisin kysyä ihan konkreettisesti, koska olemme kuulleet ja lukeneet uutisista, että mm, prioriteettikohta numero kolme oli se sopimus tai ei sopimus Ranskan hallituksen kanssa. Se muuttaa tämän hankkeen sopimuspohjaa ainakin Ranskan puolelta sen takia minä haluan kysyä teiltä, onko tämä uusi sopimus, niin kuin olemme lukeneet viestimistä, tuleeko se todella menemään läpi? Koska mm, me haluamme, mehän puhumme tästä näistä luotijunista myöskin Espanjan alpuolella, kuten olemme lukeneet niin kuin se alun perin hahmoteltiin ja luonnosteltiin, jos tämä tieto on oikeata, niin voisitteko te kertoa meille jotakin, antaa jotakin lisätietoa Onko päästy jo sopuun Ranskan hallituksen kanssa tämän prioriteettilinjan toteuttamisesta tai mitkä ovat aikarajat, rajapyykit ja tullaanko tätä sopimusta muuttamaan? ja te puhuitte 8.9. päivä Saragossassa järjestettävästä konferenssista. Haluaisin kysyä siitä, haluatteko nyt jo kertoa meille jotakin metodologiasta, miten se tulee määrittelemään tuolla konferenssissa, mikä on uusi rahoitusmenetelmä näille uusille perusverkostoille ja mitkä ovat prioriteettihankkeet, joita olette analysoimassa. Onko teillä jo jotakin ehdotusta meille tarjota kun näistä kolmesta eri aspektista? Kiitos. Kiitos. Ja vihreät herra Kramer. Um Kiitän myös, että olette tänne tullut meille puhumaan parlamenttiin. Turvallisuudesta yksi kysymys. Ja ensinnäkin, miten nämä tenit nyt uudelleen järjestellään. Kaikki kuulostaa ihan hyvältä ja päätös on tehty siitä, että nyt sen näissä pullonkauloissa on prioriteetti. Ja se, että äh, sijoitetulla äh, rahalla saadaan äh, parempaa tehokkuutta liikennepoliittisesti ja ilmastopoliittisesti. Nyt tiedämme kuitenkin, että budjetti annetaan vain kerran ja suurhankkeet ehkä jossain vaiheessa ovat vasta 30 vuoden päästä valmiita ja silloin vasta tämä vaikutus näkyy. Jo voiko näistä neljästä suurprojektista, Brennerin mm, tunnelista Lyon Turin, Turinin tunnelista Femeren sillasta ja Pemisinan sillasta, jos edes pari 30 prosenttia niistä toteutuu, niin eihän siitä mitään hyötyä vielä ole. Meidän täytyisi jonkunnäköistä suunnanmuutosta ajatella. Sitten tämä eurovinjetti, siitä ette maininnut mitään. E- Espanjahan sanoi puheenjohtajakaudelleen, puheenjohtajakaudellaan välttävänsä sitä, mitä aikaisemmin, aikaisemmat puheenjohtajat olivat, missä ne olivat epäonnistuneet, koska nyt täällä on epäreilua kilpailua Euroopassa. Ajatteko nyt asiaa viedä eteenpäin? Vai vaikuttaako siltä, että tekään ette pysty asiaa ratkaisemaan puheenjohtajakaudellaan? Sitten laiva- ja bussimatkustajien oikeuksista. Ää, pitäisi saada aikaan jo jonkunnäköiset säännöt esimerkiksi myöhästymistapauksissa. Junan myöhästyessä yli tunti, niin saa 25 eh, prosenttia lipuhinnasta takaisin, jos on kaksi tuntia myöhästymistä, saa jo lipun hinnan kokonaisuudessaan takaisin. Mutta lentoliikenteen matkustajille tällaisia korvaus, korvausjärjestelyjä ei vielä ole ollenkaan ennen kuin vasta monen monen tunnin kuluttua. Sitten kun puhutaan sähköisestä liikkuvuudesta, niin sähkön liikkuvuus, tarkoittaako se sähköä, kaasua vai myös pyöriä, raitiovaunua, junia. Sekin on sähköistä liikkuvuutta, jonka turvallisuutta pitäisi myös pystyä takaamaan. I still have to speak. Täällä puheenvuorolistalla on vielä kuusi pyyntöä, joten nyt aion sulkea puheenvuorolistan. Herra Siila, Tussaus, Sysalver ja niin edelleen. Mrs. Meissner, that's it, no more. Eikä sitten muita, koska ministerin täytyy lähteä varttiavaille. Joten nyt sitten ei enää puheenvuoroja oteta vastaan. Seuraavana herra Sila. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti ministerille hänen puheestaan koskien toimintasuunnitelmaa. Minä haluaisin kysyä samoja asioita kuin edustaja Grosjo sivusi, eli nämä henkilöskannerit. Voitaisiinko näitä verrata muihin teknologioihin, mikä on neuvoston näkemys yleisesti tästä järjestelmästä, voidaanko sitä soveltaa vapaasti kaikkialla vai onko, onko jonkinlainen vaihtoehto tarjolla näihin turvatarkastuihin, turkast, turvatarkastuksiin. Ja sitten vielä myöskin Sarakosanten T-kokouksesta ja niiden rahoituksesta kysymys. Katsoako neuvosto, tai onko neuvostossa valtiovarainministerin kesken asiasta ja neuvoteltu. Jos me äh, katsomme tilaisuutta, äh, tilannetta eteenpäin, ajatellaan nyt tulevaisuutta ja ajatellaan tätä äh, kohesiota ja ylipäätänsä maiden mahdollisuutta käyttää omia varojaan näissä, näihin suuriin hankkeisiin. Ja pelkäänpä pahoin, että, ne, että näissä maissa, joissa projektit ovat suurimmillaan, eivät kykene niitä rahoittamaan, minkä vuoksi ne todennäköisesti tulevat sitten aivan syystäkin luopumaan tietystä hankkeesta. Onko keskustelua tältä osin käyty neuvostossa? Η υλοποίηση και η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, χερσαίες, εναέρειες και θαλάσσιες, κρίνεται το niin kun... βάλουν στην ανάπτυξη... Me, täällä on puhuttu mm, maameri, ilmailuliikku, liikenteen kehittämisestä, mutta heijastaako se käyttäjien elintason nousua samassa määrässä? Minä haluaisin sanoa tässä, että British Airways esimerkiksi on käymässä läpi raajuja lakkoja, koska siellä on erotettu ihmisiä, siellä on myös leikattu paljon palkkoja. Se oli turvaa Kreikassa, jossa oli Olympic-yhtiö. Sielläkin on myös paljon ongelmia kuin Lufthansalla. Eli voimme nähdä, mitkä ovat seuraukset näissä lentoyhtiöissä. Se liittyy työntekijöihin kuin myös käyttäjiin. Se heijastuu näihin kahteen ryhmään. Jos päästään sopuun EUn ja Yhdysvaltojen kanssa, meidän mielestämme se ei hyödytä välttämättä EUta eikä sen taloutta tai mitenkään käyttäjien oikeutta eikä myöskään käyttäjien terveyttä. Meidän täytyy tarkastella myös, mitä seurauksia tällä voi olla jäsenvaltioiden kyseisten yhtiöiden työntekijöille. Ja ihan viimeiseksi. Meidän täytyy ottaa huomioon, mihin määrään asti lentoyhtiöillä on oma sanansa sanottavana turvallisuuskysymyksissä lennon aikana. Hyvä ministeri, jos ajatellaan viimeaikaisia tapauksia Egean merellä, me olemme nähneet, että melkein päivittäin on loika, loukattu Kreikan ilmatilaa. Turkkilaiset lentokoneet ovat loukanneet Kreikan ilmatilaa. Tämä on suuri ongelma ilmailuliikenteelle. Se kiintinos na katalifti. Pari päivää sitten Frontexin helikopteri melkein joutui onnettomuuteen näistä mainituista syistä johtuen Kreikan ilmatilassa. Mitä te aiotte tehdä näiden ongelmien ratkaisemiseksi? Kreikka on useasti osoittanut, että tämä ilmailu, että sen ilmatila on loukattu ja myös loukataan turvallisuussääntöjä. Tämä pitää tu- tu- tuomita jossakin kohdassa. Gracias, señor presidente. Eh, señor ministro, primero... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä ja kaikki Espanjan valtuuskunnan edustajat varmasti ovat samaa mieltä, kun me kiitämme teitä teidän ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta. Te tulette antamaan tänne vahvan näytön liikennepolitiikasta ja me tiedämme, kuinka vaikeassa tilanteessa Espanjan hallitus on, sitäkin tärkeämpää teidän läsnäolonne on täällä. Minä kysyisin teiltä, mm, minä haluaisin tietää ehkä enemmän tietää tästä seuraavasta korkean tason kokouksesta Montrealissa. Mikä on Espanjan puheenjohtajakauden asenne ja mitä tullaan äh, päättämään tästä turvallisuuskysymyksistä tässä korkean tason kokouksessa. Toisekseen haluaisin pyytää, että te kehittelisitte vähän enemmän sitä, mikä on tilanne neuvottelutilanteessa Yhdysvaltojen kanssa palvelukysymyksistä. Tehän kommentoitte tänä päivänä sitä, että uusi neuvottelukierros on käynnistymässä. Minä haluaisin tietää, mitkä ovat keskeiset edistysaskeleet ja mitkä ovat teidän näkemyksenne siitä, mihin, miten päästään sopimukseen. Thank you very much, Mrs. Alvarez. Mr. Zasada. Herra Zasada. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, przedstawił pan program prezydenta. Kiitoksia kovasti, ministeri. Kun esitellitte puheenjohtajakauden ohjelmaanne, joka vaikuttaa hyvinkin kunnianhimoiselta. Samalla kuitenkin sitten, kun puhuitte tästä ilmaliikenteen turvallisuuden valvonnasta, sehän on varsin kallista se. Tästä kolme kysymystä. Jos nämä kysymykset aiotaan ratkaista, meidän pitäisi saada jonkinlainen käsitys neuvoston asenteesta, jos ajatellaan raha, rahoitusta, jonkinlaisiin toimenpiteisiin on varmaan ryhdyttävä, joku hinta on siitä maksettava tietenkin. Mikä on neuvoston kanta sitten eri, eri lentokenttiin? Onko jokin mm, kynnysarvo luvassa, esimerkiksi ajatellen matkustajien määrää, vai koskeeko se kaikkia kaupallisia lentokenttiä? Tässähän Tietysti halutaan avoimuutta ennen kaikkea. Eh, miten, mitä neuvosto sitten ajattelee siitä, että mitkä matkustajat eh, alistetaan eh, näille tarkastuksille, kun, kun, mietitään, kun pidetään koko ajan mielessä lentokenttien turvatarkastusten kustannukset. Toisekseen haluaisin miettiä, että voit, voitaisiinko kenties teidän ohjelmasta eh, karsia eh, eh, yksi, eli nämä henkilöskannerit. Me emme lainkaan, ainakaan minä itse en ole henkilökohtaisesti vakuuttunut ollenkaan, että, että nämä, näillä skannereilla mitään turvallisuutta pyritään, pystytään parantamaan. Ja kolmanneksi, onko, onko Euroopan kentillä tehty, tehty jokin selvitys näiden henkilöskannerien kustannusvaikutuksista? Yes, thank you. Um, ich Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä itse asiassa tähän esitykseen liittyen tai puheenvuoroon liittyen. Ensinnäkin, kun kyse on siitä, että valmistellaan päätöstä henkilöskannereista, niin e, kannatatteko sitä, että e, lentokenttien velvollisuudet määritellään samalla, vai haluatteko niin toimia, että säädellään niiden kuntien velvollisuuksia, jotka käyttävät näitä koneita, mutta ei kaikkien laajasti. Toiseksi tennien TEN-verkostojen uudistuksesta on käyty kiivasta keskustelua. Kysymys teille kuuluu seuraavasti. Kun ajatellaan jäsenvaltioiden rahoitustilanteen heikkoutta, niin eikö pitäisi nyt tässä vaiheessa TEN-verkostojen uudistusta jotenkin asettaa jäihin tai siirtää tiettyjen suurhankkeiden toteuttamista myöhempään aikaan? Oletteko sitä mieltä, että tätä asiaa voitaisiin, tätä, tälle saataisiin kannatusta vai haluatteko nimenomaan näitä suurhankkeita jatkaa edelleenkin? Gracias, presidente. Buenas. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvä ministeri. Haluan ensin onnitella teitä niistä edistysaskeleista, joihin olette jo päässeet. Kun puhumme kansalaisten matkustusturvallisuudesta, te haluatte ehkä kuitenkin laajentaa tätä. Te puhuitte myös ongelmista liikkuvuudessa, mutta me haluamme myös antaa hyvän mallin, jotta voimme, voisimme parantaa kaikkia näitä sektoreita, joissa lainsäädäntö on ehkä vielä vanhentunutta. Madridissa on pidetty konferenssi, jossa oli mahdollisuus myös tehdä jotakin. Haluan kysyä teiltä, miten te aiotte suositella tätä tämä Madridin julkilausuman hyödyntämistä, miten edetään, miten, koska kaikki toimijat eivät ehkä ole ihan samoilla linjoilla miten päästään hyvin kompromisseihin. Haluaisin tietää tästä vähän enemmän. Ja sitten pyyntö pari päivää sitten komissio julkaisi EUn strategian vuodelle 2020. Se on aika lailla pesty. Strategia siitä, mitä on tehty ja mitä tullaan pesemään, kun puhutaan tulevista rahoitusnäkymistä. Me, me on tullut nyt selväksi, että tällä on tärkeä rooli, mutta haluaisimme tietää, että neuvosto auttaisi meitä vähän syventämään tämän, tämän liikennesektorin roolia tässä EUn strategiassa vuodelle 2020. Sen takia kysynkin teiltä, voisiko kesäkuussa EUn puheenjohtaja maana tehdä jotakin, joitakin ehdotuksia, keskustelua, mielipiteen vaihtoa EUn jäsenmaille, mikä on liikenteen rooli, kun puhutaan, tässä, puhutaan liikenteen roolista yleiseurooppalaisessa agendassa. Mrs. Meissner, please. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Kiitos puheenjohtaja, hyvä herra ministeri. Ihan kaksi lyhyttä kysymystä. Toinen koskee sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa raideliikenteessä. Siinä on vielä paljon tehtävillä ja kysymys kuuluu, mitä mahdollisuuksia on saada siirrettyä Ranskaan nyt avaamaan markkinansa tällä alalla. Ja tiedän, että tämä on vaikea kysymys Ranskassa, mutta tämä kiinnostaisi tietää. Ja toinen liittyy matkustajiin, joilla ei ole mahdollista varata verkossa lippua Euroopan eri maihin, joten haluaisin kysyä, miten aiotte asiaa korjata. Ja sitten nämä henkilöskannerit ja liikenteturvallisuus. Olen varma, että mitään että on, on, on jokunnäköinen yhtenäinen menettelytapa, jotta kaikki jäsenvaltiot samalla tavalla pyrkivät lentokenttiensä turvallisuutta parantamaan. Oletteko samaa mieltä vai onko teillä nyt sellainen kanta niin kuin nyt on, että henkilöskannereita tulee joillekin lentokentille, mutta ei suinkaan kaikille? Okay, minister, there are a lot of issues. That... Niin, ministeri, tässä on paljon aihet, laaja aihekirja henkilöskannereista henkilöskannereihin <clears throat> Jos äh, pyri, äh, haluaisitte nyt äh, vastata jäsenten huoliin, niin olisimme kiitolliset. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señorías. Kiitos paljon hyvät naiset ja herrat. Ihan ensinnäkin haluaisin vähän palauttaa mieliin joitakin asioita. En minä tule tänne selittämään EOS Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteita. Minä tein sen jo tammikuussa. Sen takia teidän täytyy ymmärtää, että monet asiat, joista on jo puhuttu ja kerrottu, niin niistä on jo kerrottu ja puhuttu tammikuussa, eikä kriteerejä tulla vaihtamaan. Vastaus moni kysymyksiin on ihan sama. Tavoitteet ovat pysyneet samoina. On useita teemoja, jotka ovat ihan aiheellisia teidän mielessäni, mutta olen tullut kertomaan teille, mikä on nyky, tilanteen balanssi. Mitä olemme tehneet? Minä kerron teille, mikä oli ensimmäinen liikenneministeriön ensimmäisen liikenneministerin neuvostoon asti, mitä oli saatu aikaan. Mutta jo loppuyhteenvedon tekemiseksi EU-ssa se tulee vielä vaatimaan nyt aikaa. Espanjan puheenjohtajakauden aikana mm, liikenteen puolella me kyllä tulemme antamaan teille loppuyhteenvedon, mutta ensiksi haluan teille puhua teille henkilöskannereista ja turvallisuudesta ja kertoa teille, että minä olen varsin tyytyväinen siihen, että 25 ovat olleet samaa mieltä siitä, että paremmin pitäisi kohdentaa ja vahvistaa vielä enemmän turvallisuutta, ja se on todella yhteinen strategia, jota kehitellään EU:ssa. Meidän pitää ymmärtää, että globaali vastaus globaalia uhkaa vastaan ei hyödytä, jos yksikin yksityinen jäsenvaltio toimii yksin omalla tontillaan. Eli me olemme päässeet sopuun. Me myös sellaiset maat, jotka jo omasta kokemuksestaan ovat jo aiemmin käyttäneet näitä skannereita, niin hekin ovat samaa mieltä yhteisestä strategiasta. Kun on käyty tästä keskustelua, niin komissio on laatimassa tästä mietintöä ja, tai raporttia ja neuvostossa kesäkuussa voimme sitten edetä päätöksenteon muodossa. Kun komissio laatii tämän raportin, joka tullaan esittelemään huhtikuussa, jossa tullaan analysoimaan teknisiä aspekteja, taloudellisia tekijöitä ja ja käyttäjien oikeuksien suojaa ja turvaa, intimiteettisuojaa, terveyssuojaa, turvallisuutta. Tästä tulee syntymään asiakirja, joka hyödyntää, ainakin tarkan harkinnan jälkeen se tulee hyödyntämään yhteistä päätöksentekoa. Aivan varmasti. Meidän täytyy kuitenkin tajuta, että jos hyödynnetään uutta teknologiaa, se on välttämätöntä. Meidän täytyy käyttää sitä. Mutta jos me ajattelemme nyt, mikä on nykytilanne, niin ehkä se yhä enemmän räikeästi loukkaa intimiteettisuojaa, mutta vielä enemmän loukataan intimiteettisuojaa, jos ei hyödynnetä käytettävissä olevaan uutta teknologiaa. Mutta meidän täytyy päästä yhteiseen sopuun siitä ja yhteiseen päätökseen, joka on koordinoitu. Sitten tietenkin keskustelut syntyvät siitä, mikä on tämä tilanne, mutta keskustelut ovat joskus vähän turhia ja ylimitoitettuja. Jos puhutaan sitten toisesta asiasta, neuvottelusta Yhdysvaltojen kanssa ilmailuliikenteestä, tämä valiokunta on tehnyt erittäin hienoa työtä asian tiimoilta ja valiokunnan puheenjohtajan kävi äskettäin Yhdysvalloissa puhumassa myös tästä aiheesta. Minä olen saanut tietää, että käydään neuvotteluja, on neuvottelukierros meneillään ja se on parhailla meneillään Washingtonissa ja Madridissa ja tänä päivänä nimenomaan minä pääsin osallistumaan tähän neuvottelukierrokseen, jota vedetään tällä hetkellä täällä Brysselissä. Mutta ei saa unohtaa sitä, että meidän markkinat, eurooppalaiset markkinat ja pohjoisamerikkalaiset markkinat, vaativat yli 60 prosenttia äh, maailman, tai siis äh, kattavat 60 prosenttia maailman ilmailuliikenteestä. Ja se vaatii teknistä ja normatiivista koordinaatiota ja se antaa hyvän merkin, jos pystytään koordinoimaan ja antamaan hyvä signaali tästä tälle 0,40 prosentille. Jos ajatellaan kustannuksia, niin meidän täytyy myös edetä siinä, miten taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Jos vähennämme näitä len, lentomatkaan käytettyä aikaa, niin silloinhan parallamme nykyistä ilmastotilannetta. Ja näinhän vihreiden edustajakin sanoi, me pyrimme myötävaikuttamaan siihen, että tulee vähemmän päästöjä ja taistelemme näin ilmastonmuutosta vastaan. Monet seikat nousevat esiin tästä sovusta ja olemme edenneet. Mucho en los aspectos medioambientales. Olemme edenneet ympäristökysymyksissä, josta on jo löytynyt yhteinen kanta EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Toivomme, että etenemme vielä aivan siinä, että miten voimme eh, investoida vastavuoroisesti ja pääsimme yli vielä pidemmälle tästä 25 prosentista, joka on tällä hetkellä tavoitteeksi laadittu. Eli meillä on kummallakin hyvät lähtöasetelmat, Yhdysvalloilla ja EUlla kummallakin osapuolella on hyvät lähtötilanteet. Kolmas neuvottelukierros tullaan käynnistämään Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Ja e, toivottavasti en ole liian optimistinen, niin pääsemme varmasti sopuun ja ymmärrykseen, hyvään yhteisymmärrykseen siitä, että kolmen päivän päästä voitaisiin ehkä puhua jostakin uudesta sopimuksesta tältä saralta. Eh, jos puhutaan eh, lentokenttien turvallisuudesta ja siihen liittyvästä direktiivistä, niin sitä aloitettiin tarkastella viime vuoden puolella neuvostossa. Ja siitä vallitsi runsas mielipiteiden kirjo, koska mielipiteet hajantuivat niin eh, rajusti, niin meidän piti löytää sovittelun myötä yhteinen kanta, yhteiset eurooppalaiset normit, mutta ei, ja miten myös tullaan rahoittamaan lentokenttien turvallisuus Jokainen jäsenvaltio lähestyy tätä kysymystä aivan eri tavoin kansallisella tasolla. Jotkut jäsenvaltiot rahoittavat yleisillä maksuilla ja toiset ovat sitä mieltä, että sen pitäisi olla käyttäjien eli matkustajien maksama, eli pitäisi maksaa tämä turvallisuusmaksu omasta pussistaan. Tästäkin asiakirjasta pitäisi päästä sopuun ja silloin me voisimme keskittää keskustelumme paremmin tämän maksun rahoittamiseen. Minä uskon, että minun mielestäni sen pitäisi olla perustavoite, tämä ehdotus, eli että löydettäisiin puitteet, jonka myötä voidaan taata, niin kuin kun joku edustaja täällä sanoi, että saataisiin vielä enemmän avoimuutta ja kaikki syrjintä loppuisi sen suhteen, miten tämä maksu tullaan määräämään EU-maiden eh, e lentokentille. Mutta tästäkin linjauksesta tullaan toivottavasti saamaan jotakin konkreettisempaa aikaa Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Tietysti on eri mieltä neuvoston ja parlamentin välillä, mutta minä haluan, että ihmiset ymmärtävät ja minä toivon, että ihmiset puhuisivat samaa kieltä ja ymmärtäisivät, mitä toimielimissä puhutaan. Sitten nämä TNT-verkostot ja keskustelut sen rahoittamisesta. No niin, tavoite, jonka Espanjan puheenjohtaja maana asetti, on tavoite, joka, josta komissio on samaa mieltä. Tänä aikana tullaan määrittelemään se metodologian, jonka avulla tutkitaan uudestaan TEN-verkostojen nykytilaa ja niiden tulevaisuudessa. Me teemme intensiivisesti työtä eri asiantuntijaryhmien kanssa, joita komissio on perustanut tavoitteenaan tämän tilanteen uudelleen tarkistaminen. En minä pysty antamaan mitään lopullista näkemystä nyt esimerkiksi kriteereistä, koska ne riippuvat siitä, mitä komissio tulee tiedottamaan meille. Mutta meidän täytyy todella pystyä laatimaan hyvät kriteerit, jotka vastaavat ten verkkojen keskeistä olemusta. Meidän pitää olla kunnianhimoisia siinä, miten me määrittelemme nämä kriteerit, kunnianhimoisia siinä, miten me toteutamme nämä tulevat TEN-verkostot Minun maalla on omat kunnianhimoiset tavoitteet tähän liittyen, ja ne kyllä sopivat yhteen muiden EU-maiden kanssa, eli miten me haluamme antaa lisää potkua näille Välimeren käytäville esimerkiksi. Ei se ole käytävä, joka vie rahoja tai jotain muuta pois joltain toiselta käytävältä. Tässä on kyse kilpailukykyisestä, kestävästä ö, liikennemuodosta, joka mielestäni tarvitsee tätä lisäpontta ja kannustinta. Me elämme nyt aikoja, jolloin tilanne taloudellisessa mielessä on pannut vähän kapuloita rattaisin ja hidastanut tätä toimintaa, ainakin investointipuolella. Mutta tämä tapa, tapahtuma, kun me pidämme 2010 TEN-verkostot Euroopassa, Euroopassa. Tämä tapahtuma tulee olemaan sellainen, jossa puhutaan rahoitusstrategiasta – ja siinä nimenomaan tullaan käymään läpi, miten on edetty eri hankkeissa. Siinä otetaan myös TEN-verkostojen ulkoinen ulottuvuus huomioon, mitkä ovat kytkennät kolmansiin maihin, miten voidaan paremmin integroida kaikki liikennepalvelut EUn alueella. Mm, Bilbaosta kotoisin oleva edustaja teki minulle vähän ehkä enemmän sisäisen kysymyksen. Kyllä se on enemmän sisäinen kysymys kuin EU-kysymys, koska tässä on kyse kahden maan hallituksen välisestä yhteistyöstä kun puhutaan siitä, miten määritellään jonkun kahden maan välinen liikennekäytävä. Esimerkiksi huhtikuussa Ranska Ranskan kanssa pidetään kokous, jossa lopullisesti pitäisi määritellä tämä käytävän kansainvälinen luonne. Kun kokous tullaan järjestämään ja kun tulemme määrittelemään kummankin maan taholta, miten tämä käytävä tullaan luonnostelemaan, niin silloin toivottavasti voin vastata kattavammin kysymykseenne. Minulla ei ole tapana heittää härkää rattaiden eteen, eli vastata ennenaikaisesti, vaan vastaan sitten, kun meillä on luonnosteltu, hahmoteltu selkeämmin nämä kriteerit. Sitten vielä kysyttiin Eurovinjetistä. Ehkä vastasin jo aikaisemmassa esiintymisessäni täällä. Minä vastasin jo silloin ja tulen sanomaan nytkin, että jos tästä tulee pitämään tekninen kokous Espanjan puheenjohtajakauden aikana, niin kuin öö, lupasin silloin joku aikaisemmin olin täällä parlamentissa puhumassa, mitä tulee bussiliikenteen matkustajien turvallisuuteen. Tämän liikennemuodon kilpailu, kilpailukyky pitäisi olla myös palvelu, palvelutason myötä eri, paljon korkeampi. Meidän pitäisi pystyä tarjoamaan parempaa laatua käyttäjille. Meidän täytyy myös turvata <clears throat> laivaliikenteen matkustajien turvallisuus mutta myös bussiliikenteen käyttäjät ovat prioriteettiasemassa Espanjalle. Kuten kerroin teille, maaliskuun neuvoston kokouksessa hyväksyttiin, sitä, hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä nämä kaksi tärkeää ehdotusta. Eli pyrimme parantamaan bussiliikenteen ja laivaliikenteen, meriliikenteen, sisävesiliikenteen käyttäjien turvallisuutta ensisijaisesti nämä kaksi ryhmää. Ja tämän parlamentin kanssa, kuten on ollut tapana ja onkin tapana, Espanja pyrkii viemään eteenpäin tätä asetusta yhteisesti näiden kahden matkustajaryhmän turvallisuuden parantamiseksi. Olin sanomassa ensi viikolla, niin kyllä aivan ensi viikolla. Meillä on kokous, korkean tason kokous operatiivisesta turvallisuudesta. Toivon, että että Espanjan valtuuskunta tulee olemaan, todella korostamaan sitä prioriteettia, niitä prioriteetteja, jotka ovat tärkeitä EUlle. Toivottavasti tälle konferenssille tulee hyvä osallistuja määrä, korkean tason osallistuja määrä Espanjan puheenjohtajamaana tulee, yrit, tulee toimimaan siten, että se antaisi paljon lisää potkua tälle tapahtumalle turvallisuuskysymyksissä – me pyrimme myös päivittämään, mitkä ovat metodit ohjaamoissa. Ja me myös haluamme puhua myös siitä tietojen vaihdosta, turvallisuudesta ja miten voidaan laatia <clears throat> maailmanlaajuiset suhteet eri liikenneharjoittajien, lentoyhtiöiden ja vastaavien kanssa ja me haluamme myös kehittää uutta teknologiaa siten, että voisimme satelliitin myötä harjoittaa seurantaa silloin, kun lentokoneet ylittävät esimerkiksi Atlanttia. Tämä ei ollut mitenkään ainutlaatuista, mutta Madridin kokouksessa laadittiin tärkeä julkilausuma. Siinä oli paljon suosituksia. Varmasti te tulette saamaan sen haltuunne luettavaksi mutta kun me haluamme toteuttaa tämän avoimen taivaan politiikan, niin siihen on otettu myös mukaan tämä julkilausuma. Olen varma, että tämä toinen lainsäädäntöpokentti toinen lainsäädäntöpaketti, kun se, sitä on ryhdytty toteuttamaan Euroopassa, kun meillä on kerran sisämarkkinat ja yhteinen valuutta ja yhteinen ilmatila, niin kyllä meillä on hyvä kapasiteetti ja meidän liikennealan yrityksille tarjota parempaa, laadukasta, turvallista palvelua matkustajille, käyttäjille. Mutta täytyy myöstää, että CO2-päästötkin ovat vähentymässä merkittävästi silloin, kun parannetaan turvallisuutta. Mutta Espanja on myös tutkimassa sitä mahdollisuutta Rova Ajala tästä jo puhuin, sitä mahdollisuutta, miten voitaisiin esityslistalle seuraavassa kesäkuun ministerineuvoston kokouksessa sisällyttää keskustelu siitä, mikä on 2020 strategia liikenteen näkökulmasta ja mitkä ovat sen heijastusvaikutukset innovaatioon, työllisyyteen ja siihen, miten taloutta voidaan elvyttää vielä pontevammin. Hyvät naiset ja herrat, olen varma, että muutamaan kysymykseen en voinut, ehtinyt tai pystynyt vastata. Me olemme nyt pysyneet aikarajassa. Minä olen ollut jo vähän liikaakin täällä, ylittänyt 10 minuuttia minulle varatun ajan, mutta minä olen kirjannut ylös kysymykset, kommentit, kysymykset, joihin en pystynyt vastaamaan tai joihin minulla ei ole aikaa vastata, ja varmasti toimitan teille niihin liittyviä pohdintoja ja vastauksia myöhemmin jos minulla ei nyt ollut mahdollisuus antaa teille kattavampaa vastausta. Kiitos paljon. Thank you, Mr. President. Can I thank you for... Niin hyvä ministeri, haluaisin kiittää käynnistänne täällä, niin kuin lupasittekin puheenjohtajakaudella tulla tänne useasti. Ja kiitän myös Espanjan hallitusta yhteistyöstä. Me olemme ITSS ja, ja ten verkostoissa tehneet ja sitten EUn ja USAn välisissä neuvotteluissa on myös päästy eteenpäin Espanjan kaudella ja toivomme ja pystyvämme jatkamaan mm, yhteistyötä teidän kanssanne erilaisissa liikenteeseen liittyvissä asioissa. Ja teidän apunne 2020 strategiassa on ollut täysin korvaamaton ja, ja olisi korvaamaton myös, että, jotta komissio huomaisi, että liikenneala on siellä aliedustettuna. Ja minä itsekin itse asiassa tulen paikalle Sarakosaan ja toivon tapaavani teidät siellä. Kiitos kovasti. We just have five minutes to... Pidetään viiden minuutin tauko mm, laitteiden asettamis, asentamista varten ja, ja nimilappujen siirtämistä varten. Eli siihen menee muutama minuutti. Kiitos. Okay, colleagues. Next item on the agenda is... Seuraavana esityslistalla Euroopan laajuisen liikenneverkon rahoituksesta käytävä keskustelu Euroopan investointipankin edustajan kanssa. Täällä on paikalla herra Jukka Luukkanen, E IPstä, siis suomalainen. Hän on yksikön päällikkönä strukturoidun. Ja sitten Jussi Eskolainen on se toinen nimi, jonka osaan lausua suurin piirtein oikein suomeksi. Herra Luukkanen, olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. Chairman, um, members of the committee. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset herrat, teillä on erittäin mukava eh, päästä tänne esittelemään teille sitä, mitä me oikein touhuamme tämän TEN-hankkeen rahoituksen parissa. Aivan aluksi muistutus siitä, mikä Euroopan investointipankki oikein on. Eh, eh, siellä on nämä rahoitushankkeet, jotka, näitä, jotka jäsenmaiden unionin hankkeita tukevat. Jäsenmaat ovat siellä edustettuina tietysti EIBn hallituksessa. Siellä johtokunnassa istuu ministereitä ja johtokunnassa ja hallintoneuvostossa istuvo sitten komission ja muiden jäseniä. Kuten mainitsin, meidän tavoitteemme ovat eurooppalaisia prioriteettitavoitteita, Euroopan unionin sisällä yksi kuudesta sektorista on nämä eurooppalaiset TEN-verkot. Missä, missä sitten menemme tässä TEN 10 implementoinnissa? Täällä on sinne vihreitä linjoja, mutta aika paljon punaistakin vielä kartalla näkyy. Aika paljon on toki jo tehtykin ja vielä on paljon investointeja tekemättäkin. Eh, investoinnit ovat massiiviset. 2007-2013 vuosina lähes 400 miljardia euroa. Moiset eh, investoinnit tietysti tarvitsevat eh, rahoituslähteitä enemmänkin kuin yhden, kun summat, niin kuin sanottu, ovat näin suuria. Sen vuoksi, vaikka yhteisen resurssit, komission varat ja EIBn lainat kattavatkin no, noin 30 prosenttia tarvittavasta rahoituksesta, vielä vielä me, iso siivu pitää julkisesta ja yksity, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta jäsenmaista ammentaa. Kuten todettua, summat ovat suuria. 15-10 prosenttia EIBn lainoista ovat noin 30 miljardia 2009 äh, ja, ja 50 miljardia lähes 2005-2009 äh, äh, vuosina sinä viisivuotiskaudella yhteensä. Yks, yksityiskohtaisemmin, jos katselemme näitä tätä, tätä TEN-hankkeita, TEN-lainaus, antolainaus on ollut nousussa tuoreen kriisin aikoina äh, nämä hank- näiden hankkeiden rahoitus on vain entisestään kasvanut. Suurin osa kuljetussektorin äh, lainoista suuntautuu äh, tälle rautatiesektorille ja myöskin sitten julkisen yksityisen sektorin yhteishankkeisiin. Mutta emme me, emme me pelkästään vain lainaa tarjoa vaan meillä on myöskin suoria projektiriskejä, riskirahoitusta myöskin omien hankkeittemme välityksellä. 2008 vuoden jälkeen me, me olemme näitä LGTT, paina, lainatakuvälineitä laskeneet liikkeelle. Ne, ne ovat nämä EIBn e omia e, välineitä, joissa sitten tasoitetaan näitä muita rahoitus hankkeiden riskejä. Me olemme myöskin markkinointirahaston saaneen, saaneet perustetuksi siitä yksityiskohtaisempia tietoja tuonempana. Jaspersin ja Kepekin kautta tarjoamme sitten asiantuntija-apua ja myöskin sitten Euroopan puhtaan liikenteen fasiliteetin kautta tarjoamme avustuksia viime vuosina äh, julkisen ja yksityisen sektorin äh, yhteistyöhankkeet ovat selvästi olleet nousussa, nämä PPP. Nyt meillä on salkussamme noin 120 äh, PPP-hanketta. Vuotuiset sitoumukset ovat noin 2 miljardin euron suuruisia me olemme näkyvästi läsnä PPP-markkinoilla ja me olemme yksi tär- tärkeimmistä eurooppalaisista PPP-hankkeiden rahoit- rahoituslähteistä. Jotta äh, näkisitte hiukan, äh, mistä, äh, mitä, minkälaisia yksityisen, yksityisen sektorin yhteishankkeita me tällä alalla kuljetussektorilla olemme rahoittaneet 2008-2009 vuonna. Ne näkyvät tässä sieltä varmaan jo, jo muuta, muutama tuttukin nimi silmiin osuu. Siinä summattavat sitten nämä eh, meidän pankkimme panos, panokset. Seuraavissa kalvoissa sitten on enemmänkin näistä hankkeista ja aloitteista selvitystä niistä lähemmän. Kuten sanottu, tällaisen rakenteellisen rahoitusvälineen tarkoituksena on tuoda oma panoksemme myöskin näissä niin sanotussa investointikaupassa myöskin. 2008 kaiken kaikkiaan summa oli ylsi 4,2 miljardin euroon ja tänä vuonna jo, tänä, viime vuonna jo 5,8 miljardiin. Niin, lisäksi olemme räätälöineet hyvin pitkälle meneviä järjestelmiä, instrumentteja äh, näille TEN-hankkeille. LGTT on erittäin äh, äh, tärkeä instrumentti tässä. Se on tällainen alisteinen instrumentti, eli kun, kun se on tällaisen varsinaisen velan alapuolinen apuvelka, joka on sitä kautta tarjonnut paljonkin apua nykyisissä hankalissa markkinaolosuhteissa. Mutta jos ei mitään äh, hankkeita tilata, ei ole tietenkään mitään rahoitettavaakaan. Sen vuoksi on erittäin tärkeää avustaa julkista sektoria, jotta se pystyisi sitten PPP kanssa toimimaan tehokkaasti. Sen vuoksi meillä on tällainen asiantuntijakeskus äh, suojissamme. Siltä saadaan par- äh, vinkkiä parhaista toiminnoista, parhaista keinoista näiden hankkeiden toteuttamiseksi. Jaspers on sitten erittäin mielenkiintoinen hanke, jossa tarjotaan yhteisavustusta Euroopan alueiden projekteille. Jaspersin rooli on pyrkiä ensinnäkin esittelemään ja identifioimaan hankkeita lähinnä rakennerahastojen ja kohesiorahastojen tarpeisiin. Euroopan puhtaan liikenteen fasiliteetti ECTF Siinä tutkitaan ja innovoidaan hankkeita päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi kuljetussektorilla. Tämä väline nimenomaan sitten tietenkin, niin kuin kuten nimikin sanoo, painottuu puhtaaseen liikenteeseen. Mutta EIP paitsi myös paitsi lainaa, se tarjoaa myöskin pääomaa erilaisiin pääomarahastoisiin. Kuten tästä näkyy, me olemme investoineet jo 16 erilaiseen rahastoon, jotka sijoittavat hyvinkin laajalti sekä alueellisesti että maantieteellisesti, alakohtaisesti että maantieteellisesti pitkin Eurooppaan. Tämä on puoli miljardia, se summa kokonaisuudessaan, joka on tietysti näihin lainoihin verrattuna vähäinen, mutta näiden investointien vipuvaikutus on vastaavasti sitten merkittävä. Tässä kannattaa Margarita rahasto erityisesti äh, rakentaa, ähm, mainita 2020 äh, äh, energian ja ilmastonmuutoksen rahasto. Se on yhdessä, siinä on muitakin rahoittajia, se on mallina tulevaisuudelle. Se toimii yksityissektorin periaattein, mutta tavoitteena ovat julkiset, julkisen sektorin tavoitteet. TEN, E, TEN, T ja ilmaisu, ilmastonmuutos. Komissiokin osallistuu tässä tähän omalla panoksellaan. Mutta sitten mutta tietysti äh, äh, äh, puutteitakin on. Äh, vaikka meillä on, on suuri su, menestystarinoita kerrottavana, me emme voi jäädä äh, laakereillemme lepäämään. Täytyy katsoa eteenpäin. TEN-T-ohjelma kokonaisuus on niin mittava, että, että yksityistä sektoria on pakko lähestyä. Se on väistämätöntä. Mutta nyt tällä hetkellä monien jäsenmaiden budjetit, budjetit ovat hyvinkin tiukoilla, jolloin rahaa on etsittävä sitä suuremmalla syyllä yksityiseltä sektorilta. Jos tarkastelemme Eurooppaa, Eurooppa 2020 strategiaa, jossa, johon viittasinkin, liikennesektori, e, siinä edellytetään nykyaikaistettavan ja koordinoitavan paremmin. Näin ollen tarvitaan uusia instrumentteja, uusia rahoituslähteitä, joissa on ensinnäkin huomioitu yksityisen sektorin rahoitus, mutta sitten toisaalta nimenomainen tar- pyrkimys puhtaaseen liikenteeseen. Sen vuoksi äh, tällä hetkellä me äh, etsimmekin erilaisia välineitä, joilla ensinnäkin pääomamarkkinoiden rahoitusta pyrittäisiin pyrittäisiin helpottamaan infrastruktuuriin, äh, kehittämään rahastoja, tehostamaan neuvoa antavaa konsultointipalvelua ja näin poispäin. Samoin näiden LGTTn käyttöalueen tai soveltamisalueen laajentaminen puhtaan liikenteen aikaansaamiseksi on tärkeä. Mitä sitten tulee pääomamarkkinoihin, äh, nämä, niiden saaminen infrastruktuuri, valistaminen infrastruktuurien käyttö on erittäin tärkeä. Toistaiseksi näitä lainoja ei ole myönnetty. Miksi ei ole? No, äh, yksi merkittävä syy on, on saada äh, lisää lainakelpoisuutta. Eli, eli näiden yksittäisten obligaatioiden laina luottokelpoisuustasoa olisi parannettava. Tällaisen instrumentin teho olisikin todellakin hyvä. Pienellä määrällä saataisiin pääomamarkkinoilta hyvinkin kammettua rahoitusta näille hankkeille. Ne olivat hyviä myöskin sitten riskien jakamiseksi julkisten ja yksityisten sektorin rahoituslaitosten välillä. Ja, sitten laina luottokelpoisuuden parantaminen näiden hankkeiden osalta olisi taata esimerkiksi liikkeelle laskettuja joukkovelkakirjoja. <clears throat> Niin saa e, periaatteessa samat, samat vaatimukset, ehdot ja muut, jotka ovat takkaltaisia siis kuin yksityisellä sektorilla lainoissa muutenkin. Ja nämä olisivat nimenomaan sitten riskien jakamisen kannalta erittäin olennaisia toimenpiteitä. Sitten äh, muutama sana vielä LGTTn mahdollisen, äh, mahdollisesta laajentamisesta. Se on jo sellainen instrumentti, jonka äsken, äsken mainitsin, jonka tarkoituksena on siis takuvälineenä parantaa luottokelpoisuutta noin laajemminkin, mutta jos nyt ajatellaan puhta, puhdasta liikennettä ja kuljetussektoria, komissio katsoi, että LGTTn laajentaminen kattamaan siis näitä rahoituksen, rahoituksen laajentamista on vaivan väärin. Näin pääsisimme sitten esimerkiksi identifioimaan meri- ja sisä- sisävesikuljetuksista kaikkein tehokkaimmat. Niistä, niistä tulee huomattavan hyvä tuotto pienellä riskillä. Ja kauniiksi lopuksi kannattaa vielä mainita, että näyttäisi olevan, näyttäisi olevan syytä koordinoida EU-varojen jakoa parempaa, mutta siinä kuitenkin budjettista, budjetista ja kohesiorahastosta saadaan eniten yhteisörahoitusta näillä kyseessä oleville hankkeille. Mutta se tapa, jolla niitä hallitaan, on hyvinkin erilainen tapauksessa kohtaisesti ja maasta riippuen. Se, siinä se sitten. Tällä kalvolla näette yhteystiedot, jos teillä on kysymyksiä, että monet kollegani pankista voivat teille sitten vastata niihin kysymyksiin, joihin nyt minä en tässä vastaa. Kiitos herra Lukkaselle. Herra Grosch. Ja, vielen Dank, herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy nyt sanoa, että tämä oli erittäin mielenkiintoista mutta jos ei ole sisäpiirin tietoa tässä aiheessa, niin tämäkin esitys oli kyllä aika lailla monimutkainen. Mutta aluksi jo sanoin, että näitä, näistä tenttiistä, mitä nyt on vihreä, niin se on hyvä, ja jos on punainen, niin se on huono, eikö niin? Näinkö se meni? Ja ainakin siltä se vähän näytti tuolla kuvassa. <laughs> Mutta meitä kiinnostaisi erityisesti täällä parlamentissa kuulla, ja minua henkilökohtaisestikin kuulla, miten nyt huomenna voidaan luoda sellaisia rahoitusvälineitä, jotka mahdollistavat jäsenvaltioille tai luoda äh, tällaista äh, kannustimia äh, parantaa näitä Euroopan laajuisia verkostoja pitkällä tähtäimellä ja, ja, ja löytää sitten teille myös rahoitus mahdollisuus. Tehän sanoitte, että näitä eh, interventioita voidaan lisätä, mutta minusta tämä jättää avoimeksi sen kysymyksen 300, eh, hän on se summa, josta nyt ollaan puhuttu ja sitä ei ole vielä saatu kasaan. Onko tässä nyt sitten kyseessä sellainen tulevaisuuden rahoitusprojekti, josta voidaan toivoa, että sen perusteella tai sen pohjalta voitaisiin näitä verkostoja parantaa, jos käsittääkseni meidän pitäisi näitä takuita ainakin vahvistaa, koska myös yksityisellä puolella tämä riski tulee, riskiä tulee vähentää. E, ja tietenkin riskithän ovat hieman erilaisia projektista riippuen mutta minua kiinnostaisi se, miten teet tällaista interventioiden vahvistusta näette sitten rahoitusmahdollisuudet, jotka nyt on käytössä, ja sitten tämä raha, rahasto, rakennerahasto, ja sitten voidaanko sitä käyttää epäsuorasti esimerkiksi. Sitten toinen kommentti ihan eri puolelta. Tässä nyt sattumalta tuli esille semmoinen projekti, joka on Belgiassa. Enfrabel-tunneli 313 ensimmäinen osa. Se oli täällä ensimmäisenä vuodelle 2008 Infrabel rautatietunneli. Voisitteko kertoa tästä, miten tämä yksityinen osuus järjestettiin? Tämä on PPP-ohjelma, eli Public Private kumppanuusohjelma. Voisitte kertoa, miten tämä toteutui tässä tämä kumppanuus, ketkä sitten, oliko siinä sitten itse asiassa vain hyvin pieni osuus yksityistä rahoitusta ja sitten koko muu osa jäi, leijonan osa jäi sitten julkiselle puolelle kannettavaksi. Sitten kysymys, jonka vastaus varmaan on vähän <laughs> jo arvuteltu. Monet ovat kriisitilanteessa menettäneet tätä rahoituskapasiteettia. Ja tuntuu siltä, että investointipankin rahoituskapasiteetti on päinvastoin sen kuvan lisääntynyt ja kasvanut. Miten tämä on mahdollista? olisiko, jotain, olisiko teillä mahdollisuutta nyt sitten vähän neuvoa muita pankkeja ja muita rahoituslaitoksia siitä, miten tällaista vaki, tämmöistä parempaa rahoituspolitiikkaa voisi harjoittaa niin, että ne selvittäisiin kriisistä yhtä hyvin kuin te? Kiitos, herra Grosch. Herra Luukkanen, huomasitte, että Belgia on aika hyvin tässä komiteassa esillä joka nyt sitten seuraavaksi johtaa tämän puheenvuoron seuraavalle belgialaiselle, joka edustaa sosiaalisten ryhmää. Kyllä de vertegenwoordigers van eh, de Europese investeringsbank danken voor hun aanwezigheid en voor hun... Kiitos paljon Euroopan investointipankin edustajalle. Kiitos paljon esityksestänne. Minun on kyllä myönnettävä, että että en ymmärtänyt ihan kaikkea sataprosenttisesti. Minulla on varmasti aikaa lukea tätä sitten näiltä kalvoilta, mutta pari kommenttia. Ensinnäkin Mehän olemme nyt suunnattoman haasteen edessä tässä liikennevaliokunnassa, kun otamme huomioon erittäin vaikean rahoitustilanteen kaikissa EUn jäsenmaissa. Eli meillä on vaikeata toteuttaa infrastruktuurihankkeita – jotta meidän yleiseurooppalaiset verkkomme kehittyisivät, jotta taloutemme integroituisivat niihin, jotta kasvusta tulisi kourin tuntuvaa todellisuutta. Meillä on vielä pitkä sarka, pitkä tie edessämme TNT-verkkojen suhteen, mutta täsmällinen kysymykseni kuuluu näin. Mitä te suosittelette meille, meidän suuntaamme? jotta tästä keskusteltaisiin hyvin optimaalisesti. Toisin sanoen, mistä saataisiin lisää keinoja, ettei puhuttaisi vain budjettivälineistä, käytettävissä olevista budjettivälineistä. Te puhuitte paljon eri mekanismeista esityksessänne, mutta miten voitaisiin uskottavasti saada tämmöinen moninkertainen vaikutus tähän budjettiin? näihin TNT-verkostoihin. Ja sitten vielä Matjoen kysymyksen toistaisin. Tässä on kyse vasta tämmöisestä öö, vai kerrannaisvaikutuksesta Saaventemin öö, lentokentällä Brysselissä. Tässä on osapuolet mukaan siinä, mutta ne matkustajat, jotka joutuvat käy, kävelemään näissä diabolotunneleissa, he ovat vähän niin kuin pussissa Saaventemin lentokentällä, koska he ovat tässä pullonkaulassa, koska heidän pitää ensin mennä Luvanin kautta ja sitten vasta pääsevät lentokentälle. Onko tämä hanke toteutettavissa? Onko se hyvä? Viimeinen kysymys on tämä Marguerite-rahasto. Mitkä ovat ne menettelyt tavat, jotta päästäisiin todelliseen hankkeeseen käsiksi lähivuosina. Voisitteko te vähän antaa lihaa luiden ympärille tälle esitykselle? Ja tässä kohtaa. Herr Präsident, es freut mich ja zu hören, dass meine Kollegen Kiitos puheenjohtaja. Niin, vaikka pitempään täällä istuneet eivät ymmärrä kaikkia, niin en minäkään ole ainut, jo, jonka ohi tästä meni jonkun verran mutta ilmeisesti tähän tarvitsee aikaa totuttautua. Konkreettinen kysymys. Te sanoitte, että EIP tukee näitä PPP-projekteita vuodelle 2008-2009. Onko ne kaikki nyt saatettu päätökseen vai onko niistä joku vielä työn alla? Se oli yksi kysymys. Ja toinen kysymys. Komissaari Kallas on kuulemistilaisuudessa ja, ja edelliskerralla käydessään Eh, esitellyt, että hän on loogisesti pitää liikennealaa tulevaisuuden kannalta tärkeänä. Ja tietenkään ilman liikenneverkkoja me emme yhtenäismarkkinoita voi luoda, joten niitä tarvitaan. Eikä tämä vain pelkästään Euroopan laajuisesti, vaan ihan jäsenvaltioiden sisällä ja alueiden välillä. Ja se, mitä nyt eh, infrastruktuurista eh, on jäänyt rahoittamatta, on su- suuri vahinko. Ja Kallas sanoi, että nyt ehkä tarvittaisiin tämmöinen aivan uusi tapa laatia rahastoja, ja jonka pohjana olisi nimenä PPP-kumppanuus. Miten teidän mielestänne tässä tulevaisuudessa voidaan käsitellä tätä, koska monet tuntuu siltä, että mennään samaan suuntaan, koska tässä nyt sitten itse asiassa sitä rahaa, rahahanaa jostain haetaan, mistä tämä löytyy. Ja, ja nyt tuntuu siltä, että te, te tietenkin päätätte, mihin tätä saha, rahaa käytätte ja sitten mist, mistä sitten se liha, lisäraha löytyy. Siis Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Ähm, Mir ist es ähnlich. Kiitoksia. Samoin kävi minullekin. Äh, me tätä, äh, äh, aiemmin tässä oli, täällä oli muutama pank, pankin johtaja selottamassa näitä kerroslainoja. <clears throat> Mutta tässä häiritsee kuitenkin se, että nämä ovat kumminkin asioita, jotka jotka, jotka ovat tällaisia tule, tulevaisuuteen suuntaavia vakuudettomia lainoja. Nyt tästä ei ole vielä mitään tuoretta esimerkkiä, mutta mie, ajatellaan tätä rahoitusmekanismia ja sen raken, rakennehan on se, että lyhyemmät, lyhytaikaisemmat investoinnit ovat etusijalla aina. heti 2008-2009, kuten todettiin, että se on noin vuoteen 2013. Siinä näyttää, että näyttää olevan yksi näistä perusongelmista EIP. E-, e ei, ei lainoista puhutaan kadulla, mutta me haluamme kumminkin siir, siirtymään tämmöisen kuljetussektorin kuljetussektorilla, kuljetussektorin ekologisoimista ympäristöystävällisemmiksi tekemistä, mutta ajatellaan aika paljon kumminkin no, näitä rahoista kohdistuu maanteihin eikä rautateille niin kuin me haluaisimme. Mitä sitten tulee tähän yhteisrahoitukseen, mitä ne nyt ovatkin sitten nämä heidän strategian nimeltään. Kaikki, kaikki ovat kumminkin maantieliikenteeseen painottuneita. Tämä on eh, suuri epä, epätasapaino eh, siis kisko, rautatieliikenteen osuus on heikentynyt eikä parantunut. Eh, tässä on ole tietenkin pyritään investoida sitten suojamaan tappioilta. Tietenkin siinä on yksi seikka. Tähän, tässä minulla on tällainen perustavaa laatua ongelma, koska jos ajatellaan, että, että tämä on niin tulevaisuuden liikennepolitiikan kannalta hyvinkin vahingollinen, kun, kun suositaan vain toista, ja toinen, sit, toinen sektori jää sitten ihan väistämättä jälkijunaan Tämä tilannehan tässä vain minun mielestämme kärjistyy entisestään. Eikö, onko, onko teillä sellaisia strategioita, jossa pyrittäisiin sitten tätä epätasapainoa kaventamaan. Ajatellen, että mahdollistettaisiin helpommin investoinnit sitten tälle, näille puhtaammille sektoreilla. Jensen. Yes, uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puhujalle. Minun kysymykseni on aika yksinkertainen. Te mainitsitte, että tarvitaan enemmän yksityistä pääomaa. Ja olen samaa mieltä. Näin jatkossa varmasti tapahtuu. Haluaisin kuitenkin kuulla teiltä, mitä esteitä näette PPP-kumppanille kumppanuuksissa tällaisten infrastruktuuriprojektien osalta. On hienoa nähdä, kuinka paljon välineitä on käytössä EIPssä, joita EIPssä on kehitetty. Ja kun nähdään, kuinka hyvin pankki on asiansa hoitanut. Joten tässä on paljon menestystarinoita, mutta mitä voidaan tehdä – näiden PPP-kumppanuusprojektien helpottamiseksi. Saattaa olla joissakin maissa jopa esteitä juridisen luonteisia semmoisia. Meillä Tanskassa otimme tämän eteen, kun Fehmanin, eh, Fehmanin sillasta keskusteltiin ja neuvoteltiin saattaa olla syitä, miksi Saksa ei halunnut osallistua tähän, mutta heidän oli hyvin vaikea hyväksyä tällainen valtion yritys, joka ottaisi sillan rahoittamiseksi lainaa. Ja, ja sitten käyttäjät maksavat sen sillan rakentamisesta jolloin <laughs> ruotsalaisetkin nousivat takajaloille. No niin, ei tämä pelkkää teoria. Äh, niin kuin vihreät sanoivat, että kyllä me saimme ison peltinkin yli äh, rakennettua sillan Ruotsiin. Ja äh, sekin aluksi oli vaikea käynnistää, mutta kyllä se nyt tul, saa, se, se maksaa itsensä takaisin jopa etuajassa. Ja nyt on kehitetty uusia välineitä investointipankin kautta tämän Skandinaavian ja, ja Saksan välisen yhteyden aikaansaamiseksi, joka voisi olla rautatielinkki. Mutta tällä hetkellä nyt keskustellaan enimmäkseen tie, tiestä, tieliikenteestä. Mutta haluaisin yleisemmällä tasolla kuulla teiltä, mitä esteitä yksityisen julkisen kumppanuuden edellä saattaa olla. Das passt ja wunderbar. No tähän hyvin sopii, nimittäin voin kertoa kokemuksistani ensimmäkin tästä Fehmarnin äh, äh, silta Kööpenhaminen Malmöön välillä, kahden valtavan suuren äh, kaupungin välillä on, on, on silta ja sitten on Fehmarnin silta, josta jotkut ovat valittaneet, mutta joita vähät käyttäjät eivät missään nimessä voi rahoittaa. Saksassa, Berliinissä, kun 20 vuotta sitten Berliinin muuri kaatui, niin silloin ryhdyttiin miettimään, miten voidaan lännestä, auttaa itäpuolta ja silloin huomattiin, että tarvitaan julkista ja yksityistä yhteisrahoitusta, muuten tätä ei pystytä selvittämään. Ja nyt tuntuu, ja tämä oli tilanne, joka oli tämmöinen täysin erikoislaatuinen tilanne, jolloin sanottiin, että seuraavan viiden vuoden aikana tarvitaan valtavasti rahoitusta, jotta saadaan maan kahden osan erot pienennetty. Ja sitten ruvettiin suunnittelemaan ja yksi projekti itse asiassa vaan toteutui ja siihen se sitten päättyikin. Nämä ovat ne suuret haitat, joista puhutaan. Nimittäin jos tänään otetaan sellainen raha, joka huomenna pitää maksaa takaisin, niin sitten kymmenen vuoden kuluttua on valtava tämmöinen rakenne äh, buumi. Ja sitten kymmenen, kymmenen vuoden jälkeen sitten pitää, pitää maksaa takaisin näitä rahoja, mutta mitään projekteja ei enää käynnisty. Eli tämä on työttömyyden luomismekanismi. Ja me tarvitsemme sellaista systemaattista kehitystä, joka on varmaa, ei tällaisia jotain suhdanteita, että joku buumi on ja sitten sen jälkeen ei tule mitään. Ja nyt Euroopassa tämä tilanne ei ole, ö, ole, ole ö, vaarana. Se oli yksi asia. Toisa, toiseksi tarvitaan mentaliteetin muutosta, asennemuutosta, pois suurprojekteista, joista, jotka imevät 80 prosenttia rahoituksesta. Jos me haluamme muuttaa eurooppalaista liikenneverkostoa kestäväksi, niin jossain vaiheessa sitten loppuvaiheessa olisi suurhankkeen paikka, mutta ei alussa. Ja sitten nämä, nämä luettelot täällä 90 prosenttia näytti olevan moottoriteitä. Voitteko nyt sitten äh, sanoa luvuista, lukuina, kuinka paljon näistä projekteista meni tieliikenteeseen, rautatieliikenteeseen ja esimerkiksi täällä nyt voidaan sanoa vaikka pyöräteihin? Nimittäin parlamenttinahan mehän olemme päättäneet, että ainakin 40 prosenttia investointia pitää mennä rautatieliikenteeseen, liikenteeseen, jotta me saamme jotakin tavoitteita aikaiseksi, jos me haluamme ympäristöystävällisiä tavoitteita. Ja sitten rahoitukset menevät ihan toiseen suuntaan, niin silloinhan tämä tavoite ei toteudu. Nyt haluaisin kuulla, miten tämä on lukuina nähtävissä ja, ja, ja nyt sitten Saksan kokemuksen perusteella meillä on nyt sitten sellainen äh, ha, äh, hallitus, joka on, äh, on peruttanut näitä projekteja, koska sillä ei ole, niillä ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų pateiktoje informacijoje labai yra nemažas skaičių ir iš vienos skaidrės galima e, daryti tam tikras išvadas. Niin meillä on paljon lukuja näissä ja, ja niistä voi tehdä seuraavan johtopäätöksen. Nimittäin sen, että nämä sitoumukset e IPstä, jotka ovat 5 miljardia reaalista, ja pankin anteeksi, 500 miljoonaa euroa. Ja tuntuu siltä, että tämä liittyy siihen, miten tulevaisuudessa pankkeja säädellään ja hoidetaan. Joten kysymys kuuluu siitä, miten nämä rahoitusnäkymät infrastruktuuriprojekteille näyttävät suunnitellaan? Otetaanko sinne nämä TEN-verkostot mukaan? Tässä taulukossa oli paljon energiaprojekteja, mutta mutta jos pitäisi valita tämmöisiä tulevaisuuteen tähtäviä projekteja, tavaraliiken, tavaraliikennettä, matkustajaliikennettä, niin sekä liikennepolitiikan että rahoituspolitiikan pitäisi hieman uusia perusteitaan ja, ja rahoittaa tällaisia suurhankkeita. So my own behalf, I just wanted to jos tässä vaiheessa haluaisin tuoda jotakin esille PPP-kumppanuusohjelmista meillä, meillä oli tämmöinen julkinen yksityinen kumppanuusohjelma Lontoon metrossa, joka nyt ei ollut kovin äh, kovin menestynyt ja siitä, sen, siitä alkaen olen epäröinyt tällaisten kumppanuusohjelmisten toteutumista, koska hyvin usein tämä julkinen puoli kyllä täyttää tavoitteensa, mutta yksityinen puoli ei pidä kiinni sitoumuksistaan. Ja tästä olen hieman huolissani. Joku taisi kysyä hyvin yksinkertaisesti, oliko se Rova Meissner vai Jensen. Minullakin on yksinkertainen kysymys. On nimittäin hyvin mielenkiintoista katsoa näitä kalvoja ja erityisesti näitä lukuja. Mutta minä haluaisin kysyä, että jos EIP nyt sijoittaisi Manchesterin rautateihin, Manchesterin lähiliikenteeseen, niin miten sen rahan voisi sinne saada? Minä itse tiedän, miten EIP rahoittaa yksittäisiä projekteja, miten jotkut tietyt järjestelmät voivat hakea EIPn kautta rahoitusta. Ehkä täytyy mennä kansallisen hallituksen kautta, jolloin saattaa sitten aikaa kulua turhaankin sellaiseen byrokratiaan. Sitten se, mitä Michael sanoi, minä olin hieman hämmästynyt, kun näin, kuinka paljon täällä on moottoriteitä, tun, moottoriteitä eh, rahoitettu, joka tosiaan osoittaa, kattaa vuoden 2000-2009 rahoitetut projektit. On hyvä, että siellä on jotain rautatieitä ja jotain metrojakin, mutta vähän vaikuttaa siltä, että aika paljon nyt sitten laajennetaan autobaaneja ja moottoriteitä, joka on nyt täysin vastoin niitä päätöksiä, jotka tässä parlamentissa on tehty TEN-verkostojen rahoittamiseksi. Okei, jos nyt täytyy resursseja keskittää TEN-verkostojen rahoitukseen, niin ihan hyvä sillä edellytyksellä, että noudatetaan tai kunnioitetaan sitä prosenttiosuutta, joka tässä parlamentissa on myöty lukkoon, joka nyt sitten vaan takaisin siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin miten saa Manchesterin paikallisjunalle vähän rahaa EIPstä. Herra Päkei komissiosta halusi tähän vielä puuttua keskusteluun ja sen jälkeen sitten Jukka Luukaselle vastausvuoro. Herra Päkei. Päkei, yeah. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Cham. Kiitos kovasti puheenvuorosta. Pari-kolme kommenttia. Ensinnäkin todetakseni, että Euroopan investointipankki ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä ja enimmät välineet, jotka äsken tässä esiteltiin, laadittiin yhteistyössä komission ja EIBn kanssa. Me otamme sekä kunnian että vastuun näistä välineistä niiden toimivuudesta. Monet niistä joutuvat tiukkaan, tiukan arvioinnin kohteeksi niin, että niitä voidaan sitten vähän päivittää ja kehittää ajatellen tätä TNT politiikkojen ja toimintojen kehittämissuunnitelmia niin ikään. Monissa yhteyksissä on tullut todetuksi, että on pakko, pakko saada selkeästi laajempi rahoitusstrategia aikaiseksi niin, että TNT-verkosto voitaisiin toteuttaa niin, että se olisi sitten puitteiltaan ja mekanismeiltaan tehokkaampi ja, ja, ja päämäärätietoisempi ja samoin sitten olisi syytä tarkastella erilaisia rahoituslähteitä, joita näiden hankkeiden toteuttamiseksi on tarjolla. Siinä pitää tehdä tietysti ero rahoituksella, äh, se rahoitusrahoituksella ja ulkopuolisella rahoituksella yhtä, yhtäältä ja sitten toisaalta myöskin veromaksien äh, rahoituksen osuuden osuutta ajatellen. Äh, paitsi EUn lainat, myöskin jäsenmaat ovat tässä velvollisia osallistumaan rahoitukseen. Ajatellen, miten erityisesti projektirahoitus on jäsenmaiden harteilla ja TNT-projekteissa nämä on myöskin otettava huomioon. Ja muistettava se, että tarvitaan hyvinkin tehokasta ja tiukkaakin koordinointia jäsenmaiden ja Euroopan, eurooppalaisen mm, liikennesektorin rahoituksen välillä Äh, eurooppalainen rahoitus tietenkin tulee olemaan avainasemassa nyt näissä tilanteissa äh, verrattuna vaikka jäsenmaiden rahoitukseen. Äh, sitä tulee tehostaa tietysti ja, ja, ja sitten yleinen julkinen raho- ja muu yksityinen rahoitus. Miten, miten, miten nämä saataisiin sitten synkronoiduksi. Siihen on paljon ehdotuksia nyt tarjolla. Me tulemme tarkastelemaan näitä erilaisia rahoitusvälineitä. Ehkä tämä Manchesterin hub voidaan hyvinkin rahoittaa, e, mistä sen tietää, koska e, e, rahaa on mahdollisuus ohjata tällaisiin hyvinkin spesifisiin järjestelyihin näin äh, on paljon sellaisia eurooppalaisia hankkeita, jotka, jotka eivät välttämättä vetoa pankkeihin, ja jolloin raha on sitten haettava muualta ja näistä meidän, meidän lähteistämme. Tämä nyt oli yksi, mainitsem, tämä mainitseman kohde voisi olla yksi sellainen, josta voitaisiin pyrkiä sitten sitä rahaa äh, Euroopan investointipankilta saamaan ja sitten äh, sitä tukemaan PPP-järjestelyjen kautta muille lisää. Ei tämä mikään tietysti tämmöinen äh, ihmelääke ole sekään tämä PPP, mutta on aika monesti sieltä rahaa saada. Monissa, monissa vaikka sitä on kritisoitukin, sieltä on hyvinkin tehokkaasti rahaa joskus saatavana lisää rahoitusmuodossa erityisesti, mutta nämä ovat kuitenkin hyvin hankalat hankalia noin perusominaisuuksiltaan, koska siellä ovat kunnat mukana ja monet muut sellaiset tahot, joita, joita, jotka ovat tuolla kulisseissa lähinnä vaikkapa IEPn takana. Tämä EPEChän oli tämä asian tai osaamiskeskus, johon äsken viitattiin niin ikään. Nämä hankkeethan ovat hyvin mutkikkaika kaiken kaikkiaan. Ja loppujen lopuksi siis kysymys on siitä, kuka riskin kantaa. Nämä ovat hyvin poliittisia, hyvin monimutkaisia asioita. Eli siis kaikki PPP ovat hyvin, hyvin hankalia hankkeita, mikä osittain selittää sen, ettei niitä ole tämänkään enempää käytetty kuin on. Kiitos puheenjohtaja. Crooks, who takes the risk? Niin, luonnollisesti se, joka riskin kantaa, se on se, kysymys, joka näitä yksityisen puoleenkin varmaan pitkälti vaikuttaa, koska yksityinen puoli ei halua vastuuta kantaa. Herra Luukkanen, mistä nyt aloitatte? Onko tässä riittävästi vastattavaa? Ja jos haluatte nyt sitten jo tietoa lisää Manchesterin tästä lähiverkostosta, lähi, lähi, niin voitte mielellään tulla sitä katsomaan. Uh, B. Uh, something that... No hyvä. En vielä shekkiä ainakaan kirjoita sitä varten. En varmasti ihan kaikkiin kysymyksiin voi vastata. Kuten sanoitte, tässä on paljon sellaista, joka on hyvin monimutkaista. Joitakin kysymyksiä, jotka täällä nyt jäi, jäi mieleen. Yksi aihealue, joka nyt tuli monessa kysymyksissä esille, kysyi sitä, että raha, rahoja ei ole paljon käytössä, mutta miten me voimme nyt niitä sitten fiksummin käyttää ja, ja, ja saada sijoituksia aikaiseksi. Niin näinhän se on tämmöinen vipuvaikutus julkisesta rahoituksesta on se teema, jota me olemme pyrkineet syventämään. Jos katsoitte noita loppukalvoja, niin se itse asiassa on se, se idea. Pyrimme helpottamaan pyydämme jollakin rakenteella helpottamaan muita rahastoja ja saamaan mahdollisimman paljon aikaiseksi jokaisella eurolla, joka näin projekteihin sijoitetaan. Oli muitakin kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten saada EIPstä rahoitusta tai rahaa. Jokainen mahdollinen lainanottaja voi hakea rahoitusta EIPstä. EIP ensinnäkin tutkii hakukelpoisuuden ja kuuluuko tämä projekti näihin kuuteen prioriteettialueeseen, jos se kuuluu TENniin, niin silloin se on hyvä. Sen jälkeen tarkastamme taloudellisen ympäristö, ympäristö ja ympäristövaikutukset. Ja luonnollisesti sitten pitää olla myös taloudellisesti järkevä hakemus. Ja me tietysti pankkina sitten haluamme myös vakuuttua siitä, että saamme lainamme takaisin. Nämä ovat lainoja, eivätkä stipendejä tai apurahoja. Ja monessa kysymyksessä tuli esille vuoden 2008-2009 projektien luettelo. Ja itse asiassa tämä oli vain koskien PPP-projekteja 2008-2009, siis äh, liikenteen PPP-projektit noilta vuosilta. Ei tämä ollut mitenkään kattava luettelo siitä, mitä me olemme rahoittaneet vuosina äh, edes liikenteen alulla. Sitten oli toinen äh, kalvo, joka näytti tätä sektori sektoreiden välistä eroa. Katsotaan, jos se nyt täältä löytyisi. Kalvo numero seitsemän, siellä viimeisellä rivellä on TENTE rautateiden kokonaisrahoitus. Tietenkin siellä on jonkunnäköistä suhdannevaihteluita, mutta kuitenkin nyt ollaan lähellä tätä 40 prosentin edellytystä. Mutta tietenkin sitten, kun TEN-verkostoja yleisemminkin rahoitamme, niin tämä vuoden lopun suhdannevaihtelu tietenkin näkyy sitten siitä, miten tällaiset projektit sitten loppuvuodesta rahoitetaan. Tietenkin me tuemme kaikkea moodeja, mutta erityisesti sellaisia, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Ja se on yksi kriteereistä, jota me edistämme. Se on osa meidän liikennepolitiikkaa me sitten täällä kysyttiin myös, että otetaanko tämä huomioon silloin, kun suunnitellaan tulevaisuutta. Tuolla kalvojen lopussa... Mitä? Niin löytyisikö joku nyt lukumäärä siitä, mit, mit, mikä on ympäristöystävällistä liikenne, liikenteen tukemista ja, ja muuta. Niin tämä projektimäärä koski sitä, kuinka monta prosenttia koskee rautatieliikenneprojekteja. Ei tässä oli sitten muuta muista liikennemuodosta, oli kyse sisäliik- sisävesiliikennestä, meriliikenteestä tai muusta. Sitä ei tosiaan tässä tuotu esille. Mutta Kuten sanoin, jokainen projekti, jota EIP rahoittaa, sen pitää olla myös ympäristöystävällinen. Sen takia meillä on näitä toteutettavuustutkimuksia, joita toteutetaan sen rinnalla, että jokaisesta, due dili- jokaisesta tehdään myös tämmöinen due diligence-tutkimus. Tulevaisuudesta puheen ollen mainitsin sen, että voitaisiin laajentaa tätä ta- lainatakuuvälinettä, LGTTtä. Ja tämä nimenomaan kohdentuu transport-alueeseen, koska kovinkaan monet rautatiesopimukset eivät perustu ris- liikenteen riskeille, eli tämmöiset rautatie PPP eivät perustu liikenteen riskeille. Ranskassa joitakin on, mutta ei samoissa, samassa laajuudessa kuin tieliikenteen. Joten siinä mielessä yhdessä komission kanssa olemme nyt miettimässä, miten voitaisiin tähän reagoida ja miten voitaisiin kehitellä sellaista välinettä, joka toimisi paremmin esimerkiksi rautatiealalla. Täällä kysyttiin, kysyttiin Margarita-rahastosta ja miten saa siitä rahoitusta jatkossa. Se on tämmöinen itsenäinen rahasto, jota, johon, jota pyörittää tämmöinen yks, itsenäinen investointitiimi. Joten kuka tahansa, joka haluaa rankata margariita-rahoitusta tietyiltä avain, tai tietyille avainaloille, voi ottaa tähän neuvoantavan tiimiin yhteyttä ja, ja, ja tutkia, hyväksyttäisiinkö tämä ehdotus kriteereiden mukaisesti. Sitten on tämmöisiä PPP, näistä PPP-projekteista, joiden rahoitus on päättynyt vuosina 2008-2009, joten siinä vaiheessa vasta kun rahoitus saatiin päätökseen, niin silloin vasta rakennustyöt alkoivat. Joten näistä mikään ei ole vielä saatu, mitään ei ole saatu päätökseen. Tanskalainen edustaja kysyi PPPiden tämmöisistä esteistä. Realistinen riskinjako on avainasemassa. Se on lähes tämmöinen klisee-tyyppinen, kun puhutaan siitä, että se, joka parhaiten pystyy hallinnoimaan riskiä, ot sen riskin myös sitten kantaa. Ja hyvin usein on tämmöisiä täysin epärealistisia odotuksia molemmillakin puolilla siitä, mikä on tämmöinen järkevä riskinjako, riskinjakojärjestely. Jos yksityinen puoli ei halua riskiä, niin silloin se tietenkin asettaa riskille suuren hinnan, joten silloin ei ehkä kannattaisi taloudellisesti tätä riskille asetettua hintaa kantaa. Ja jos nyt sitten ajatellaan ää, ää, tie, tietoa ää, PPPistä, niin varmasti myös toimien maho, mm, rahoitus ja maksut pienenevät. Ja sen takia meillä on tämä EPEC asiantuntijaverkosto, joka jako, jakaa julkiselle sektorille ja myös viranomaisille eh, käytännöstä, käytänteistä tietoa, ajankohtaista tietoa. Hyvin usein on eh, pystyssä vain yksi PPP-projekti jossakin maassa ja se on sitten se ainut. Itse asiassa jatkuvuutta tarvittaisiin paljon enemmän. Yleensä ensimmäiset pilottiprojektit ovat niitä vaikeita ja, ja varmasti niiden, eh, niiden kustannuksetkin ovat korkeammat, mutta siinä vaiheessa, kun kehitetään paikallisille markkinoilla tietoa yksityisellä ja julkisella puolella, niin tilannetta voi kehittää ja parantaa ja, ja silloin ehkä eh, myös kansainväliset tarjoajat kiinnostuvat projekteista jatkossa ja, ja, ovat sitä, ja, ja miettivät, että vaikka ensimmäinen projekti ei menekään ihan ihan putkeen, niin ehkä jatkossa tulee uusia projekteja, joiden, kannalta, joiden takia kannattaa lähteä alusta pitäen mukaan. Joku mainitsi täällä sen, että tämä pääoma, infrastruktuurirahoitus, kalvo sisälsi myös muuta, mutta kun tietenkin liikenne on yksi näistä kuudesta prioriteettialueesta, jotka meillä on, ja esitin kaikki nämä infrastruktuurirahastot, joihin me olemme sijoittaneet ja niihin kuuluu myös energia. Ei se nyt pelkästään koske liikennettä, joten niin sen, niin sen pitäisi olla. Ja PPPstä edelleenkin monet kansalliset tilintarkastustoimistot ovat tutkineet sitä, kuinka tehokkaita nämä PPP-mallit ovat. Esimerkiksi Britannian kansallinen audit office on tutkinut ja tuloksena oli, että PPP-projektien kautta saadaan itse asiassa äh, tehokkuutta aikaisin, aikaan ja niiden äh, varoja säästyy. En nyt tästä puheenjohtajan mainitsemasta projektista aio kommentoida, mutta, ehkä, mutta toivottavasti nyt edustajien puheenvuoroihin. Tässä tuli suurimpaan osaan ainakin vastaus. Okay. Well, I don't want to open up a second... En aion nyt aloittaa uutta keskustelua kysymys, kysymyskierrosta sen, kun pyydätte, <laughs> ihan kiva, kun pyydätte, mutta en halua aloittaa uutta kierrosta. Yksi lyhyt kommentti, Rova mutta se on sitten se ainut. Mehän me olemme päättäneet eh, transeurooppalaisista verkostoista päättäneet tekstin sisällöstä. Siellä on sanottu selvästi, että Euroopan investointipankilla eh, on velvollisuus tiedottaa Euroopan parlamenttia asioista. Nyt mitä no, emme saaneet nytkään äh, konkreettista vastausta 2010-2013 äh, vastauksiin, äh, kysymyksiin. Tämä ei vastaa minun mielestäni sitä tiedotusvelvoitetta. Me haluamme tietysti yhteistyötä eri tasolla, koska mehän teemme päätöksiä, jotka sitten tulevat sitten vaikuttamaan Euroopan investointipankin investointistrategiaan. Eine kleine... Minuutti. Niin minä kysyin, että miltä näyttää, jos nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutetaan monia projekteja ja sitten sen jälkeen pitää kaikki maksaa takaisin. Minkä näköistä työttömyyttä tämä oikein luo? Minkälainen kupla tästä syntyy? Siihen ei tullut vastausta. Meillä Saksassa oli kriteeri, kriteeri konservatiivi, hallituksella, miksi se itse asiassa vetäytyy näistä PPP-projekteista kokonaan pois. Okay. Have you a response for that? Uh, Onko tähän jotain vastausta? I, I think I'd... En, enköhän minä asiaan jo jotenkin viitannut. Tässä on korostettava tietenkin, kuten herra Bakeekin äsken tuolla komission puolesta sanoi, että PPC, PPP eivät ole mikään ihmelääke kaikkeen ja niitä tulisi eh, käyttää vain silloin, kun ne antavat jotain lisäarvoa. Jos PPP eh, eivät istu eh, johonkin tiettyyn hankkeeseen, eivätkä tuo mitään lisäarvoa, silloin se ei ole paras ratkaisu ollenkaan. Toisekseen haluaisin korostaa sitä, että mehän olemme puhuneet PPPistä tänään yksi yksi näistä nousevista trendeistä oli summaan markkinoilla. Mutta toki me EIBssä tuemme kaikkia julkisia hankintamenetelmiä. Emme, emme me suosi yhtä sen enempää kuin jotain toistakin. Ja, jos, ihan normaalit julkisen sektorin hankinnat, hankintatilaukset ovat ylivoimaisesti suurimmat edelleenkin, jos ne katsoo tilastoja. Much, Mr. Kiitos herra Luukkanen. Olen varma, että saitte nyt sellaisen, tai saitteko kuvan niin kuin Oskar Lainen, kun Miltä Jussi äskeläisestä tuntuu, kun hän oli maalivahtina Premier Leagueassa. Haluan kiittää siitä, että tulitte tänään puhumaan meille, ette pitämään esityksen vastaamaan meidän kysymyksiimme ja ottamaan ylös kohtia, joita me toimme esille. Varmasti nyt saitte selkeän kuvan siitä, että kaikki eivät ole oikeinkaan sitä mieltä, että PPP ovat ainut ihanus. Meillä on hyvin erilaisia kantoja siihenkin liittyen, mutta tärkeää on, miten EIPn rahat ovat käytössä tärkeiden liikenneprojektien rahoittamiseksi. Ja tämmöinen raha, rahoituksen saatavuus on se, jota tarvitaan tosiaankin myös liikenne, ää, liikenneverkostojen kehittämiseksi ja ympäristöystävällisyyden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Joten kiitos kovasti esityksestä. Ja toivottavasti voimme joskus jonakin toisena päivänä kutsua tänne ja samantyyppisen neuvonpitoon. Kiitos. Okay, colleagues, we now on to any other business. No niin, sitten muut asiat esityslistalla. Minä en ole saanut ainakaan mitään ilmoituksia muista asioista, ellei kenelläkään nyt ole mitään saman tien esille tuottavaa voin kertoa vain sitten seuraavan kokouksen ajankohdan. Se on maanantai 27. huhtikuuta kello 15.00. Tapaamme silloin. Kiitos käy, käynnistä ja kiitos kuri, tämmöisistä kurinalaisista puheenvuoroista tänä iltapäivällä. Ja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja ja muuta henkilökuntaa erittäin hyvästä työstä tänään iltapäivällä.